29 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistus 9. Siinäkin kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa raukeaa. 14 Ensimmäinen osa raukeaa. Toinen myös. Kolmas osa. Sitä on äänestettävä. Kolmas osa ääne puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23. Raukeaa. Evan äänestetään. 23 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Äänestetään koneäänestyksenä 23. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 21 vastaan, 6 tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 raukeaa. 32 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 31 raukeaa. 33. Äänestetään siitä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Epäselvää. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta 20 vastaan. Selkeästi hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40 puolesta. Peter Liise. Minä olin sihteeristölle, esittelijälle ja varjoesittelijöille ehdottanut, että tässä kohden voitaisiin tehdä suullinen tarkistus. Kieliversiot nimittäin eivät olleet ihan siistejä ja huomasimme tämän oikeastaan vasta eilisiltana. Ehdottaisin englanninkieliseen tekstiin suullista tarkistusta. Tässähän kyse on kloonauksesta, eläinten kloonauksesta ja näiden tuotteiden käytöstä. Ja alkuperäisessä tekstissä Rova Liotardilta puhutaan kiellosta, täydellisestä jälkisukupolvien käytön kiellosta. Kuitenkin keskustelussa täällä olemme todenneet, että mitä tulee jälkisukupolviin, Äh, olisimme joustavampia ja siksi ehdottaisin alkuperäiseen tekstiin esittelen tekstin suullista tarkistusta. Luen tämän teille nyt. Lainsäädäntöehdotus, jossa kielletään kloonaus ja se, että kloonituotteita tulee markkinoille ja samoin sääntely näiden äh, jälkilä, jäl, jälkeläisistä sekä näistä tehdyistä tuotteista. Tämä vastaa sitä kantaa, jonka parlamentin valtuuskunta oli tehnyt. Ehdottaisin, että äänestäisimme näin. Ehkäpä ensin tämä voisi tulla joko alkuun tai loppuun kohdassa kolme. Ensin äänestetään 40. Peter Liisen lukema on suullinen tarkistus. Näin listassani sanotaan. Suullinen tarkistus numero kaksi. Onko näin? Että meillä on samanlaiset äänestyslistat. Ensin 40 Julie Girling ja sitten kakkosen suullinen tarkistusluetelma kohtaan kolme. Ensin 40 Julie Girling puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten suullinen tarkistus, niin kuin kollega sen juuri esitteli puolesta. Anteeksi puheenjohtaja, voisikohan hän sanoa sen jälleen kerran ja mihin kohtaan se menee, kun jo, nyt jo äänestettiin. Niin, suullinen tarkistus kaksi, niin kuin se esityslistalla mutta pyydän, että Peter Liise vielä lukee tämän tekstin, jotta kaikki kollegat tietävät, mistä äänestävät. No, em... no toki mieluusti. Siis tässä alkuperäinen luotamakohta kolme, Kartika Liotardilta, vaatii kloonauksen kieltoa ja myös äh, näiden jälkeläisten myöhemmin tulevien sukupolvien käyttökieltoa. Ja kun parlamentti lauli kanta neuvoston ja komission kanssa käytävissä neuvotteluissa me halusimme ei kieltoa, vaan sääntelyä näiden sukupolvien mukaan. Luen tämän vielä hitaasti. Lainsäädäntöehdotus ottaen käyttöön kloonauskiellon sekä kloonatuista eläimistä tulevien tuotteiden käyttökiellon sekä sääntely näiden äh, jälkeläisten ja jälkeläistä tulevien tuotteiden suhteen. Eli tämä korvaisi Rova Liotardin alkuperäisen tekstin. Also nochmal zur... Siis vielä kerran. Selvyyden vuoksi. Kolmas luetelmakohta. Muutetaan siis tuohon alkuperäiseen tekstiin nähden niin kuin Peter Liise juuri esitti. Ja siitä nyt äänestetään. Esittelijä saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä on niin keskeinen kohta ja tärkeä kysymys, että suullisen kysymyksen esittäminen ei käy. Minä vastustan suullista tarkistusta. No sitten siitä ei äänestetä ja siirrytään heti eteenpäin näin tämä koko asia jätetään 3a uusi, tarkistus 43 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Jälleen suullinen tarkistus, suullinen tarkistus numero 1, 44. Vastustaako joku? Ilmeisesti ei joten äänestetään tämän suullisen tarkistuksen kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan koneäänestyksellä 45 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Neljäkymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran. Pyydän kaikkia äänestämään 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjä. Niukasti hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 50. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää epäselvää. Ensimmäinen osa äänestetään koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys 53. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 20 vastaan, 11 tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta ensimmäinen osa. Anteeksi, 67 puheenjohtaja korjaa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 71 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 30 vastaan hylätty. Seuraavana 69 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan Tämä ei ole ihan selvää. Tämä on hyvin värikäs kuva. Äänestetään koneäänestyksellä 74. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 25. Rahin Kauslyter No, 26 puolesta, 25 vastaan, 7 tyhjää, niukasti hyväksytty. neljä puolesta. Vastaan. Vielä kerran. 64 äänet puolesta selvästi. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 64 koneäänestys. Kollega Schlüter, pyydän äänestämään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 28 vastaan. Sydämestä onnittelut, Karl Schlüter. 79 Kriton Arsenis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneäänestys 80. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 46 puolesta 13 vastaan. Selkeästi hyväksytty. Pyydän, että äänestätte selvästi 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan hyväksytty. Nyt loppuäänestys lausunnosta näin muutettuna. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 16 vastaan 11 tyhjää. Hyväksytty. Oikein sydämestä onnittelut esittelijälle. Wir kommen jetzt zum Bericht Seuraavana Asetuksen 1760-2000 muuttaminen naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistaminen nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta. Esittelijänä kollega Okoni. Toisin kuin äänestyslistassa tarkistuksesta 59 Schnellhardilta äänestetään ja 62 kollega Rotberentiltä. Näistä äänestetään erikseen. Artiklan 11. Artiklan 1. Tämä siis toisin kuin äänestyslistassa on. Hyvä. Lähdetään liikkeelle. Wir fangen erst mit der Richtlinie an. Ensin direktiivistä. Pienempi äänestys niin sanotusti. Ensimmäisenä tarkistus kolme puolesta. Vielä kerran. Ensin äänestetään direktiivistä tuo lyhyempi äänestys. Tarkistus kolme Vartstaasilta ja kollega Liotardilta. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 4 ja 5 raukeavat. Tarkistus 1. Agri puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi esittelijältä on vedetty pois, joten näin luonnos, mietintöluonnos koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 59 puolesta ei vastaan ja ei tyhjää. Ja sitten lainsäädäntöpäätösasema luonnos koneäänestyksenä myös äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 60 puolesta ei vastaan ja ei tyhjään. Ja näin. Hyväksytty. Sitten vähän pitempi äänestys. Lähdetään liikkeelle C1. Konsolidoitu ykkönen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. C2 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ei selvää C2 koneäänestys. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Kaslyter myös. Äänestys päättyy. 33 puolesta 26 vastaan hyväksytty. Seuraavana C3 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. C3 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, 23 vastaan, sama enemmistö hyväksytty. C4 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. C5 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. C6 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. C7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Se kymmenen puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Koneäänestys. 56. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 32 vastaan hylätty. Seuraavana Agri 8. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Agri 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan Ei. Äänestetään 59. 58 on hylätty ja aikaisemmin sanoimme, että toisin kuin esityslistassa on, äänestyslistassa on Snellhartin ja Rothberentin tarkistuksesta äänestetään. 59 nyt siis. ne äänestystä. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? kaisliitter myös. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 41 vastaan. Hylätty. Tarkistus 5. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 kohta kohdalta jälleen. Ensimmäinen osa raukeaa, joten toinen osa vain. Onko niin? Ranskan kielinen käännös on vähän rajoittunut. Emme kuule tulkin sanovan, onko tämä hyväksytty vai hylätty. Eli tarkistuksen viisi suhteen emme kuulleet, onko ensimmäinen osa ylätty vai ei zu fünf. Frau Viitosesta, kollega, molemmat osat hyväksyttiin. Ja nyt siis 61, ainoastaan toinen osa. Toinen osa tarkistusta 61, äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 62, puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Tarkistetaan. 62. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 37 vastaan. Seuraavana Agri 11. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan. tyhjä Tarkistetaan äänestyksenä? 65. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 30 vastaan hylätty. 66 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 67 ja 68 identtiset tarkistukset äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Agri 15. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 16 puolesta. Vastaan tyhjää Tarkistetaan koneäänestys Agri 16, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta 23 vastaan hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan tyhjää epäselvää. Äänestetään 70 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Selvästi hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväks- hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77, 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Agri 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta. Vastaan tyhjä. Tarkistetaan. 80 koneäänestys. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 29 vastaan yksi tyhjä. Hylätty. 82. 82 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulenpa, että hyväksyttiin. 81 puolesta. 82. Tarkistetaan, äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 31 vastaan, eli hylätty. Seuraavaksi 81 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys on alkanut. 81 koneellisesti ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 47 puolesta 12 vastaan selvästi hyväksytty. Pyytäisin, että kädet nousisivat vähän paremmin. 83 puolesta. Vastaan. elektronisch. 83. Koneäänestys 83. Abstimmung ist eröffnet. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 31 vastaan hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Wer ist dafür? Kaikki yhdessä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tarkistetaan 86, 85 ja niin edelleen, sanoo puheenjohtaja. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 34 puolesta 25 vastaan. Näin nämä juuri äsken mainitut tarkistukset on hyväksytty. 98 steht dann. Sitten 98 puolesta. Vastaan. tyhjä, hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. tyhjä, hyväksytty. 99 raukeaa, 100 raukeaa, 101 raukeaa, 102 puolesta Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Agri 20 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta Vastaan. Vielä kerran. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105 raukeaa. Sitten johdanto-osan kappaleet Agri 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten identtiset 12, 13 ja Agri 2 ja 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut Hyväksytty. Selvää. 15 äänestetään koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Neljäkymmentä puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21. Tuleeko siitä äänestää? Kaksikymmentäyksi siitä tulee äänestää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Jaha, 19 halutaan vielä koneellisesti tarkistaa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 27 vastaan hyväksytty näin ollen. 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta. Aha, toinen osa raukea, näin minulle sanotaan. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että hylätty hylättiin. Tarkistetaan koneellisesta 27. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta, 34 vastaan. Ei tyhjiä. Tosiaan hylätty. 31 raukeaa 28 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvää kone äänestys 41. Äänestys on alkanut, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Hylätty 26 puolesta 32 vastaan 42. Ja 44 raukeavat kumpikin. Joten 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi Vielä koneäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt.

53 ovat identtiset ja näin on niistä äänestää yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin äh, mietintöluonnossa, äh, näin muutettuna koneäänestyksellä Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 30 puolesta, 15 vastaan, 13 tyhjää. Näin olen hyväksytty. Ja nyt meidän täytyy vielä äänestää lainsäädäntöpäätöslausumaesityksestä koneellisesti siitäkin. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 31 puolesta 16 vastaan 12 tyhjää. Jetzt haben wir den. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 11. So, jetzt kommen wir zu 11. Änderung der Richtlinie 64 432 EW. Kyseessä äh, neuvoston direktiivin 64 ja 432 äänestys, kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, äh, konsolidoitu tarkistus 3 puolesta,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 vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 58 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty 11. Vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 60 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 59 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 61 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa 61. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 25 vastaan näin. Toinen osa on hyväksytty. Sitten 74. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 77. Olet kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. 27 puolesta, 27 vastaan, näin olen hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 83, 84, 85, 86, 8 on vedetty pois. 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 90 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 91 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Ei tulosta. Liian harvat äänestävät 17 vielä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 96 suullinen tarkistus. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 34 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. Näin Itre 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ytre 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta tarkistetaan 25 vielä koneellisesti. 25 koneellinen tarkistus. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. 26 vielä koneäänestyksellä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta. Vastaan. Tulkaus kai tulee niin hitaasti, että jotkut äänestävät sekä puolesta että vastaan. Katsotaanpa vielä 108 sähköisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 32 vastaan hylätty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 110 A. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Toinen osa ei ole tarpeen. Voimme jatkaa. Seite 14. Abendungs Sitten 35. Äänestämme 35 esittelijältä puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 137 puolesta. Vastaan ja hylätty. 36 puolesta. Vastaan. tyhjä, hylätty. Tarkistetaan 36 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 27 puolesta 28 vastaan niukalla enemmistöllä hylättiin. Sitten äänestämme DV8 puolesta vastaan. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38. Ei vaan 138 korjaa puheenjohtaja. 138 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Sitten 38 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 39 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43, 143 puolesta 143 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45b puolesta Vastaan. Hyväksytty. 46. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140, 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 105, ei vaan 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 154. Tarkistetaan vielä tarkistus 47. Koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. 30 puolesta 26 vastaan. Näin ollen 47 on hyväksytty. Sitten 48 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 155 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten itre 3 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty it 3 tarkistetaan vielä koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. ITRE 3 on hyväksytty. 32 puolesta 24 vastaan. ITRE 4 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 49 Nahat tarkistetaan ITRE 4. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 33 puolesta 23 vastaan aivan selvästihan se hyväksyttiin. 49 ja Itre 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Entä sitten tarkistus kolme ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 ja 51 identtiset puolesta vasta tyhjä hyväksytty. 52, 53 identtiset nekin puolesta Vastaan. tyhjä Hyväksytty. DV1. Jaha. 52-53 vielä koneäänestystarkistus. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta, 28 vastaan. Näin ollen hylätty. DV1 puolesta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 tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys näin muutetusta luonnoksesta. Koneäänestyksellä totta kai äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 49 puolesta yksi vastaan kuusi tyhjää. Ja sitten lainsäädäntö, päätöslauselma, luonnos, koneäänestys, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 48 puolesta yksi vastaan neljä tyhjää. Sydämelliset onnittelut esittelijälle. Ja nyt jatketaan. Seuraavaksi esityslistan kohta 13. Vesi. Esittelijämme on Richard Zeba. Ja lähdetään vaan tästä eteenpäin. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti kuudesta ei tarvitse äänestää. Sitten konsolidoitu tarkistus yksi puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. 27 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hylätty. Peti 9a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hypätäänkin 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Petti 19 ei tarvitse äänestää, joten 35 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Sitten Peti 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 12a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 45 puolesta. Va- 45. Siitä äänestetään koneellisesti, näinkö ymmärsin oikein? Ei vaan 95. 95 koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet? 9, 5. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 30 vastaan hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi, joten 48 koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 29 puolesta, 24 vastaan, joten hyväksytty näin ollen. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan vielä 49, ei tullut selväksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 30 puolesta 21 vastaan, kolme tyhjää. 51 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itri 18 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 52. Itre 18. Tarkistetaan koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 27 puolesta, 25 vastaan. Ja näin ollen siis tämä oli hyväksytty. Puheenjohtaja toteaa, että mielellään saa joku muu tulla tänne ö, asiaa hoitamaan, jos ei ole tyytyväinen. Sitten klassilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52. Vielä haluttiin tarkistaa. Tämä äsken ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 26 vastaan, neljä tyhjää. Aivan ilmeisesti ja ilmiselvästihän se nyt hylättiin. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Peti kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää minäkin olen tässä vähän puu ja kuoren välissä, joten äänestetään nyt vielä koneellisestikin sitten. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Kolmas osa on näin ollen hyväksytty. 65. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 2 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Dagegen Vastaan ja hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 79. Tarkistetaan toinen osa tarkistusta 72 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa tarkistusta 72. 79 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan äänestys? 79 ensimmäinen osa. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 25 vastaan. Hyväksytty toinen osa 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Peti neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty Itre 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75.2, jossa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Koneäänestys toinen osa tarkistusta 75 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 dafür, 20 31 puolesta, 20 vastaan, 62 puolesta. 76 äh, puolesta vastaan. 47 äh, puolesta vastaan. Ja hyväksytty. Hylätty. 77 puolesta vastaan. Hylätty 78 78 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 80 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty Peti seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti viisitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti kahdeksantoista. No tarkastetaan. Peti viisitoista elektroninen tarkastus. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt hylätty. Peti 18 puolesta vastaan hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt loikataan itre ykkösen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tuosta on äänestetty. Kaikki on hyvin. Konsolidoitu seiska puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 96 suullinen tarkastus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Itre 27 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Itre 12 puolesta vastaan hyväksytty ja hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. 106 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa pu- puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vetomusvaliokunta 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12b ei tarvitse äänestää itre 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan. Se jää hylätty. Itre 11 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Peti 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Peti 17 puolesta Vastaan tyhjää hyväksytty. Itra kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Itra yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastetaan tämä 118 vielä elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. selvästi hyväksytty. Peti 10 puolesta. Ja Hyväksytty peti 11 puolesta. Vastaa tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaa tyhjää. Hyväksytty. 121 puolesta. Vastaa tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää Hyväksi, että 122 puolesta. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää on epäselvä. Tarkistetaan 100.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 Kymmenen puolesta. Vastaan. Ja hylät Yksitoista. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan yksi elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 27 puolesta kuin myös vastaan. 11 on hylätty. 12 puolesta. Vastaa tyhjää hyväksytty. 13 puolesta. Vastaa tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Vastaa tyhjää hyväksytty. Itri 5 puolesta. Vastaa tyhjää hyväksytty. 16 puolesta. Vastaa tyhjää hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta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 Kolme puuttuu. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 50 puolesta. Ei yhtään vastaan, ei tyhjiä. Sydämelliset onnittelut Richard Zeber, meidän vesiasiantuntijamme, tästä mietinnöstä. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 14. Esityslistan kohta 14. Jälleen Zeber sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi, markkinoiden väärinkäyttö. Ja meillä on tässä ...22, 23, 24, 25. Ketkä kannattaa näitä vastaan? Tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan Vielä kerran. Neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää, hy- hylätty 27 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää on epäselvä. Tarkistetaan elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kahdeksasta ei tarvitse äänestää, joten 31-32 yhdessä. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 34. 35. 3, ja 5 yhdessä puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 37 puolesta vastaan ja hylätty 38 puolesta vastaan ja hylätty 39 puolesta tyhjää hylätty 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty 42 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksyt 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 44 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjää. Sydämensä onnittelut Richard Zeba. Bedankt mich bei allen Kollegen und Kollegen Kollegat keskittyneestä työstä ja nyt esityslistan kohta 15. Ja kuten kerroin, tämä ei ole mitenkään suljettuna ovien takana, vaan julkinen kohta. Joten voimme aloittaa keskustelun. Kysymys on direktiivin 2005-36 e muuttaminen koskien ammattipätevyyden tunnustamista ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tiedon, tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen muuttamisesta. Vaikea käsite, mutta tässä on paljon asiaa. So, und allererstes möchte ich unserer Berichterstatterin. Aivan ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron meidän esittelijällemme, Anja Weisgerber. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todella jännittävä aihe. Ja siksi minusta oli tärkeää, että joka tapauksessa keskustelemme tästä avoimessa kokouksessa ja että tänään yleisesti keskustelemme nyt ensimmäistä kertaa kannoistamme. Minä olen kirjoittamassa juuri mietintöäni. Niin heinäkuun puolivälissä annan sen käännettäväksi, mutta pidin tärkeänä nyt, että etukäteen voi keskustella kollegoiden kanssa sisällöstä. EU-kansalaiset eivät tänä päivänä hyödy ainoastaan tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta, vaan myös palveluiden ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta ja siitä, että ammattia voi harjoittaa myöskin toisessa jäsenvaltiossa, joten työntekijöiden vapaa liikkuvuus on tärkeä oikeus Euroopan unionissa. Nyt kuitenkin vain 20 prosenttia solvit-tapauksista, siis tapauksista, joista väärin käytetään sisämarkkinasäädöksiä, syntyy siis 20 prosenttia näistä solvit-tapauksista liittyvät ammattipätevyyden tunnustamiseen. Tämä on tietenkin yksi syy siihen, että komissio sanoi, että me haluamme tämän direktiivin ja sen muuttamisen kautta haluamme huolehtia jälleen siitä, että sisämarkkinoita kehitetään työpaikkojen ja kasvun eteen juuri vapaata liikkuvuutta tukemalla, niin että yksinkertaistetaan ja nopeutetaan menettelyä. Näin myöskin tämä direktiivin muuttaminen johtaa suurempaan liikkuvuuteen. Se on tärkeää myös siksi, että monissa jäsenvaltioissa työvoimapula uhkaa. Samalla nuorisotyöttömyys on valtavan korkealla tasolla ja siksi on tärkeää, että nuorille ihmisille annetaan mahdollisuus myöskin löytää työpaikka toisesta EUn jäsenvaltiosta. Tämä mietintö tai tämä direktiivin muuttaminen on sisämarkkinavaliokunnan mietinnön aiheena, mutta meille kansanterveysvaliokuntana oli tärkeää erityisesti meidän lausunnossamme keskittyä juuri terveydenhoitoalan ammatteihin sillä alalla, koska juuri terveydenhoidon alalla on ammattien osalta kaksi seikkaa, toisaalta liikkuvuus, jota haluamme tukea, toisaalta myös potilaiden turvallisuus on tärkeää. Juuri terveydenhoidon alalla – pätevyyksistään pidettävä kiinni. Ja sitä on tasapainoteltava tietenkin liikkuvuuden kanssa niin, että aina pidetään mielessä potilaiden turvallisuus. Direktiivi kattaa seitsemän alaa ammattia, jotka ovat niin kutsutussa automaattisessa tunnustamismenettelyssä kuusi ammattia. Sieltä on terveydenhoitoalalta, eli terveydenhoitoala on tässä paljon esillä apteekarit, lääkärit, sairaanhoitajat, eläinlääkärit ja hammaslääkärit. Tämä automaattinen tutkintotodistusten tunnustaminen syntyy siksi, että on koordinoitu erityisesti siis näitä vähimmäisvaatimuksia, joita kohdistetaan koulutukseen. Tässä on siis vähimmäisvaatimusten koordinoinnista kyse. Tämä vielä selkeästi on tullut esiin oikeudellisen yksikön toisessa lausunnossa, eli vähemmäisharmonisoinnista todella on kyse tässä yhteydessä. Yksittäisistä terveydenhoidon aloista haluaisin lyhyesti sanoa. Apteekkareiden osalta niin kutsuttu kolmen vuoden lauseke 21.3 artiklasta on poistettu. Siinä sanottiin, että jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta kun puhutaan uusien apteekkien perustamisesta tunnustaa näitä tutkintotodistuksia. Eli nyt jäsenvaltioiden ei ole pakko tunnustaa tutkintotodistusta siinä tapauksessa, että annetaan uuden apteekin perustamista, vaan joko niin, että apteekkari on jo kolmen vuoden ajan tehnyt työtä jäsenvaltiossa, tai hän ottaa omakseen apteekin, joka on ollut olemassa jo kolme vuotta. Komission mukaan tämä on syrjintää. Luultavasti sijoittautumisvapauteen tämä liittyy, mutta tämä on tämä kohta. Toisaalta haluamme huolehtia siitä, että otetaan huomioon potilaiden turvallisuus ja ainoastaan liikkuvuus. Monissa jäsenvaltioissa on niin, että on olemassa kansallisia menettelyitä ja alueellisia kiintiöitä apteekkien perustamisessa, ei kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa. Siitä syystä tämä lausekin on ollut niin tärkeä, koska potilasturvan kannalta, kun se on tässä tavallaan nyt pelissä, on tärkeää se, että apteekkarit todella tuntevat kansallisen järjestelmän ja lääkkeet ennen kuin he toimivat aivan itsenäisinä. Eli ammattikokemusta kolmen vuoden ajan tai sitten otetaan apteekki, joka on ollut olemassa jo kolmen vuoden ajan. Tässäkin komissio on tehnyt vaikutusten arvioinnin ja yhteisöjen tuomioistuimen tapaus tässä mainitaan usein, mutta sen mielestäni kuitenkaan aina selkeä vastausta, vastausta tähän. Potilasturva tärkeä seikka. Apteekeista vielä. Direktiivissä sanotaan, että apteekkareilla on pakollinen kuuden kuukauden harjoittelu – teoreettisen ja käytännön koulutuksen jälkeen yliopistossa. Aikaisemmin useissa jäsenvaltioissa on ollut niin, että apteekkarit monissa jäsenvaltioissa joustavasti myös koulutuksen aikana, opiskelun aikana pystyi hoitamaan näitä harjoittelujaksoja jopa loppuun asti. Suomen ja Ruotsin ja yhdistyneen kuningaskunnan osalta tämä on erityisongelma. Muiden jäsenvaltioiden kannalta – ei ollut ihan selvää, miksi tämä pitää välttämättä saada siis juuri opiskeluajan loppuun. Sitten lääkäreistä. Tässä direktiivi luokittelee koulutuksen kuusi vuotta tai 5500 tuntia, ja nyt puhutaan viidestä vuodesta ja 5500 tunnista. Vuodet vähenevät siis kuudesta viiteen, mutta Jotta laatu voidaan turvata koulutuksessa, on todella tärkeää, että sanotaan tai 5500 ja siitä pitäisi nyt tehdä ja 5500 tuntia, että turvataan tuo tuntimäärä, jotta koulutus on todella riittävän korkea laatuista. Jos kuudesta nyt myönnytään viiteen vuoteen, niin 5500 tunnista pitää pitää kiinni. Sitten hammaslääkärit, komission ehdotus ei muuta mitään peruskoulutuksesta viisi vuotta hammaslääkäreiden osalta, mutta tässäkin kysymys kuuluu, kun kumulatiivisesti on otettu huomioon lääkäreiden osalta myös tunnit, mutta hammaslääkäreiden osalta ei. Ja kysyisin, eikö laadun turvaamisen osalta olisi tärkeää. Tässä on myöskin 26 jäsenvaltion hammaslääkäreiden eurooppalainen liitto, joka toivoo, että viiden vuoden lisäksi pidetään kiinni myös sitä, että kirjattaisiin sinne 5000 tuntia – kuten lääkäreiden osalta, jotta todella potilasturvasta pidetään kiinni. Korkeanlaatuista hammaslääkäreiden koulutusta siis. Ja sitten erittäin hankala kohta, joka varmasti aiheuttaa keskustelua sairaanhoitajat ja kätilöt. Tässä puhutaan edellytyksistä siitä, että pitää ei käydä 10 vuotta yleistä koulua ennen koulutuksen aloittamista, vaan 12. Tämä on hyvin kiistanalainen kysymys. Tämä on ainoa sektori, ainoa ammatti automaattisen tunnustamisen osalta, jossa lähdetään pohtimaan edellytyksenä juuri peruskoulutusta. Muilla aloilla, kuten juuri sanoin lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta, puhutaan koulutuksen tasosta, joka on tässä edellytettynä muiden ammattien osalta. Esitetään vaatimuksia juuri tuohon ammattikoulutuksen suuntaan, mutta muilla aloilla ei tuota yleistä peruskoulutusta oteta esiin. Totta kai lääkäreiden osalta koulut on oltava käytynä ennen kuin opiskelemaan pääsee, mutta myöskin on siellä muita ammatteja, joissa ei määritellä, miten monta vuotta on koulua käytävä ennen kuin opiskelemaan pääsee. Ajatus, joka on taustalla, on se, että halutaan parantaa tässä laatua, terveydenhoitopalveluiden laatua. Voidaanko hoidon laatua nyt parantaa sillä, että ainoastaan pohditaan tuota yleistä koulua, siis laajempaa ymmärrystä historiasta, saksan kielestä tai muista kielistä totta kai mutta ei ollenkaan sitten kiinnitetä huomiota siihen, minkä laatuista koulutus on ja mikä sisältö siinä on, koska direktiivin liitteessä on puhuttu siitä, minkälainen koulutuksen sisältö pitäisi olla, mutta se on erittäin vanhentunut liite ja joka tapauksessa sitä pitäisi nyt uudistaa. Komissio tässä komission ehdotuksessa ei kuitenkaan vielä ole ottanut siihen kantaa – mutta on ehdottanut delegoituja säädöksiä ja ehkä tässä sitten jälkikäteen koulutuksen sisältöä voidaan muuttaa ainoastaan komission puolelta. Ja minun on sanottava parlamentaarikkona ja varmasti puhun kaikkien ryhmien nimissä tässä, kun sanon, että varmasti parlamentaarikot mielellään ihan itse käsittelisivät tätä aihetta. Delegoituihin säädöksiin voidaan tässä suhtautua todella kriittisesti. Eli koulutuksen laatua pyritään parantamaan niin, että katsotaan ainoastaan koulua, eikä tässä liitteessä olevia sääntöjä komission asiakirjassa. Tämä on ensimmäinen kritiikin kohta. Toinen. Koulun perinteet vaihtelevat kovasti jäsenvaltioiden kesken. Se, että lähdetään vertailemaan peruskoulutusta, on erittäin vaikea tehtävä. Eri pitkät lomaajat, esimerkiksi oppivelvollisuus kestää eri pitkän aikaa. Koulu alkaa eri ikäisenä ja myöskin eri velvoitteet lastentarhassa, esikoulussa, Kyproksella, Kreikassa, Latviassa pitää käydä ennen koulua myös lastentarhassa, mutta muissa maissa ei. Ja sitten lopulta, kun puhutaan pätevyyksistä, yleisesti sanotaan, että vaatimuksia tässä lisätään, mutta – se, mitä sairaanhoitaja saa käytännössä tehdä. Tässä siis tavallaan kompetenssia säädellään sitten jäsenvaltioiden puolelta, ja tässä jäsenvaltioiden asema vaihtelee kovasti. Eli ei voida sanoa, että tässä osaaminen lisääntyy tai se, mitä sairaanhoitaja voi tehdä, koska heidän valtuutensa ovat hyvin vaihtelevat. Lisäksi on paljon eroja koulutusjärjestelmissä. Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan marraskuulta 2011 on painottanut sitä – että koulutus, johon liittyy myös harjoittelua, on tässä hyvä vaihtoehto ja että on laskettava mukaan ne ajat, joita harjoitteluun ja ammattikoulun käymiseen käytetään. Mikä tällainen koulutus ylipäätään on, sitä järjestettiin kuuleminen sisämarkkina valiokunnassa Tällainen järjestelmä on esimerkiksi Luxemburgissa, Alankomaissa ja Saksassa. Monissa maissa on tällainen kahtalainen rinnakkainen järjestelmä. Mitä tulee ammattikoulutukseen versus yliopisto koulutukseen, niin tässä todella jatkuvasti ollaan – yhteydessä tähän pätevän alaan myöskin yrityksiin. Eli opitaan koulussa, mutta opitaan myös käytännön elämässä. Yliopistokoulutuksessahan tässä on kyse kahdesta aivan eri yksiköstä ja tuo harjoittelu on usein lopuksi. Ehkä sitä ei ole ihan tarpeeksi. Eli tämä rinnakkainen kahtalainen koulutus on erittäin hyvä tässä koulutuksen laadun osalta. Ja toisaalta ne maat, joissa tällainen rinnakkaisjärjestelmä on käytössä, on paljon vähäisempi nuorisotyöllisyys 22 prosenttia keskimäärin maissa paljon enemmän. Itävallassa 8,6, Hollannissa noin 9, 15,1 Tanskassa ja jopa 7,9 Saksassa, eli jopa alle 8. Nyt puhutaan paljon kasvusta, siitä miten saadaan kasvua Eurooppaan – ja juuri tämän keskustelun yhteydessä on hyvin tärkeää muistaa tämä toivomuksemme, että tällainen rinnakkaiskoulutusjärjestelmä jopa voidaan vii- viedä muihin jäsenvaltioihin, koska todella tämä toimii erittäin hyvin. Minusta nyt on niin, että tämä harmonisointi ja vastavuoroinen tunnustaminen ei saa johtaa siihen, että tällaiset kansalliset menestystarinat kielletään, estetään, että lopulta saadaan vain yliopistokoulutus, jossa on myös haittoja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi on saatu huonoja kokemuksia puhtaasti yliopistokoulutuksesta, koska terveydenhoidon alan työntekijät niiden, joilla ei ole koulutusta, on osuus terveydenhoidon alalla on kasvanut, koska yliopisto koulutus johtaa siihen, että haluaa ehkä hallintotyöhön työpaikkaan, mutta kuitenkin pitää huolehtia siitä, että hoitohenkilökunta on riittävästi ja hyvälaatuista. Ihmisoikeuksien kannalta on tärkeää huomata, että tämä on johtanut epäinhimilliseen kohteluun osittain, ja tämä on pidettävä mielessä – me tarvitsemme sitä, että eri järjestelmät, lähestymistavat voivat toimia rinnakkain. Minun mielestäni vähimmäisharmonisointi tässä olisi mahdollinen toimintatapa. Oikeusyksikkö on lisäksi selkeästi sanonut, että vähimmäisharmonisointi todella tarkoittaa vähimmäisharmonisointia, ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus siis mennä pidemmälle. Myös ne jäsenvaltiot, joissa on kaksi reittiä – voivat siis myös ehdottaa tai tarjota tuolta yliopistokoulutusta, mutta en haluaisi, että muilta viedään tie ammattikoulutuksen kautta saada tuota menestystä, jota nähdään joissain jäsenvaltioissa. Eli lähestymistapana juuri tuo vähimmäisharmonisointi. Ja sitten lopulta lyhyesti muutama seikka. Puhun ihan lyhyesti ammattitodistus. Tämä pitäisi johtaa menettelyn nopeuttamiseen ja yksinkertaistamiseen. Hyvä asia siis sinänsä, mutta minun on sanottava, että komission ehdotuksessa mukana olevat aikataulut määräajat tuntuvat kovin kunnianhimoisilta, erityisesti kun tässä sanotaan, että jäsenvaltion pitää, jos tietyssä määräajassa ei päätöstä ole tehty tunnustamisesta, ammattipätevyyden tunnustamisesta, niin – sillä se tarkoittaa sitä, että hyväksyntä on näin ikään kuin fiktiivisesti annettu. Ja juuri terveydenhoitoalalla tämä on kyllä hyvin ongelmallista, kun todella pitäisi huolehtia siitä, että henkilökunta on pätevää. Siksi nuo määräajat ovat mielestäni tässä kriittinen kohta. Ennakkovaroitusjärjestelmä vielä hyvä asia potilasturvan osalta, että jos ajatellaan, että joku henkilö on selvinnyt huonosti koulutuksen aikana tai ammattielämänsä aikana, että hän voisi lähteä harjoittamaan ammattiaan jossain muussa maassa. Kolmen päivän sisällä tämä tieto pitäisi lähettää muihin jäsenvaltioihin tai komission. Ja silloin on hyvin tärkeää, että tämä potilasturva on asia, josta huolehditaan tällaisen varhaisvaroitusjärjestelmän kautta. Kielitaito erittäin tärkeää terveydenhoitoalalla – tärkeää, että on laajat kielitaito. On katsottava tarkkaan sitä, koska tuo kielikoe on mielellään ennen tai samanaikaisesti, kun hyväksytään tämä itsenäisten esimerkiksi potilasjärjestöjen kautta, mutta siellä ei ehkä ole ihan riittävää pätevyyttä. Pitää katsoa, kuka tämän toteuttaisi, kun on voitava tehokkaasti tarkastaa, osataanko kieltä riittävästi. Ja sitten sanottua osittainen osallistuminen direktiivissä oletetaan, että vastaanottava jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti rajata toiminnan siihen alan, joka täysin vastaa koulutusta, jota on saatu lähtöjäsenvaltiossa. Terveydenhoitoalalla tätä on hyvin kriittisesti tarkasteltava. Onko tämä käytännössä toteutettavissa? Tässä mielestäni terveydenhoitoalan ammatit pitäisi jättää ulkopuolelle näin ehdotetaan lausunnossa, niin delegoidut säädökset. Suhtaudumme totta kai hyvin kriittisesti tämän punaisena lankana komission ehdotuksessa myös mitä koulutuksen sisältöön tulee, mutta edelleen tämän pitäisi olla lainsäätäjän käsissä, että voidaan antaa suuntaa tässä yhteydessä ja siksi minä suhtaudun tähän melko tai todella kriittisesti. Mielelläni käyn keskustelua varjoesittelijöiden kanssa ja että voidaan käydä ensimmäistä keskustelua ja sitten varmasti kahdenvälisesti voimme keskusteluita jatkaa. Kollega kanssa olen jo käynyt keskusteluita kollega Breposin kanssa mielelläni ja tietenkin muiden varjoesittelijöiden kanssa myös. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank, Anja. Kiitokset Anja Weisgerber tästä alustuksesta aiheeseen. Nyt kuulemme varjoesittelijöitä. Heistä ensimmäisenä Mario Pirillo, olkaa hyvä. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegaa myös joka oli erinomainen ja antoi selkeän kuvan ongelmista, joita hän aiheen parissa kohtasi. Ja kuten hän sanoi, me keskustelemme asiasta Strasbourgissa, mutta komission ehdotus ammattipätevyyden suhteen on erittäin tasapainoinen – ne asiat, joita vihreässä kirjassa käsiteltiin, jotka ovat nyt osa, osa tekstiä, ja sellaisia, joita minä, jotka minä hyväksyn. Uusimmat ongelmat tässä on jo ratkaistu. Komissio tarjoaa niille, joilla ammattipätevyys on, sen pätevyyden nopean tunnustamisen. Ja he voivat ainakin väliaikaiselta pohjalta aloittaa työskentelynsä. Tämä yhden luukun lähestymistapa. Se, että saa tietoa yhdeltä tiskiltä, että voi asioida yllä tiskillä liittyen ammattipätevyyden tunnustamisen vaatimuksiin on hyvä asia. Samoin tämä verkossa toteutettu yhden luukun periaate on hyvä asia. Ja vaatimusten selkeyttäminen on myöskin hyvä, ja nämä lisäävät liikkuvuutta EU-ssa ja tekevät sisämarkkinoista toimivamman yksikön. Tämä on myös kuluttajan kannalta relevantti direktiivi. jäsenmaiden on arvioitava ammattipätevyysvaatimuksia ja on myös vastattava suuren yleisen huolin liittyen kielten osaamiseen ja tehokkaan varhaisen hälytysjärjestelmän puuttumisen suhteen, erityisesti terveysalalla. Terveysalalla tämä varhainen hälytysjärjestelmä. Niille, jotka nykyään saa aut- saavat automaattisen hyväksynnän. Antako takuu kansalaisille. He kokevat olla turvallisemmaksi ja kokevat, että heistä pidetään paremmin huolta. On tapauksia, jossa lääkäriltä on evätty ammattiin harjoittaminen kotimaassaan, niin he jatkavat sitä sitten ulkomailla ilman, että viranomaiset tietävät asiasta. Joten tämä varoitusjärjestelmä on hyvä ja tuen sitä täysin, koska se takaa kansalaisten turvallisuuden. Eli se, mistä olemme aikaisemmin keskustelleet, ne ovat osa Äh, sekä lausuntoa ja minähän laadin sellaisen aikaisemmin 2005-2006 direktiivistä ja nyt se on selkeästi ilmaistuna myös tässä, tässä onnoksessa. Minä olen samaa mieltä koulutukseen liittyvistä vähäisvaatimuksista erityisesti sairaanhoitajien ja kätilöiden tapauksessa. Tämä koskee myös koulutuksen vähimmäiskestoa. Useimmat kollegat ovat varmaan esittelijän kanssa samaa mieltä, että tämä on hyvä asia. Ehkä haluavat puhua sitä itsekin, mutta minusta on ihan välttämätöntä jäsenvaltioiden välisen turvallisen liikkuvuuden kannalta toteuttaa tämä Ajattelen erityisesti Italiaa. Sairaanhoitajien koulutus ja kätilökoulutus on yliopistotason koulutusta. Se jatkuu 13 kouluvuoden jälkeen ja kolmantena toista kouluvuonna. 13 opintovuotena elämässä he voivat aloittaa yliopisto-opinnot, eli siellä on tämä 12 vuoden peruskoulutusvaatimus. Eli Italia vaatii jo ylimääräistä vuotta kätilöjä varten. Työttömyyteen liittyvät luvut ja tästä ovat kiinnostavia. Ehkä niitä täytyy vähän sitten rukata alaspäin. Jos olette lukeneet vihreän kirjan, niin tämä on viimeinen näkökohtani. Niin vihreässä kirjassa Ennakoitiin noin miljoonan työpaikan luomista. Tämä koskee sitä, että työttömät saavat työtä. Erityisesti ihmisiä, joilla on ammattipätevyys. Joten seurataan tarkkaan direktiiviin liittyvää dataa. Päivitetään sitä. Mielestäni olemme IMKon kanssa ottaneet askel eteenpäin. Komissio on maksanut meille, meidän heille tekemiä ehdotuksia. Ymmärrämme ongelmat. Ne, niistä kannattaa keskustella. Ongelmia saattaa olla, mutta loppujen lopuksi jäsenvaltioiden keskeiset standardit eivät voi vaihdella. Se kannattaa pitää mielessä. Ja olen täysin samaa mieltä komission kanssa. Mistä tämä on hyvä mietintö? Kannatamme sitä. Sitten Frida Prepos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittelijää Rouva Weisgerberia kiittää todella täydestä sydämestäni. Niin hän on nostanut esiin koko joukon kriittisiä kysymyksiä. Mitä tulee ammattipätevyyden tunnustamiseen? Voimme varmasti todeta, että tälle valiokunnalle ja muutenkin tämä on äärimmäisen tärkeä, mutta myös monimutkainen asia. Kun puhutaan esimerkiksi hoitoalan työntekijöistä, niin tämähän on tietenkin juuri tärkeä kysymys, joka ansaitsee tämän valiokunnan huomiota ja ajatellaan juuri hoitohenkilöstön puutetta näin ikääntyvissä yhteiskunnissamme, niin kyllä meidän on ymmärrettävä, että terveydenhoitoalalla on erittäin merkittävä ja olennainen rooli juuri tällä ammattipätevyystunnustamisalalla. Rova Weisgerber nosti esiin, että potilasturvallisuuden on oltava toimiemme lähtökohtana. Hän totesi samoin, että päävaliokunta IMKO järjesti 25. huhtikuuta erittäin kiinnostavan kuulemistilaisuuden, joka tarjosi ajattelemisen aihetta meille kaikille ja tietenkin myös pohjaa tämän valiokunnan päätöksenteolle. Siksi olen hyvin iloinen siitä, että tänään meillä on ensimmäinen ajatusten vaihto kant- jolloin voimme kertoa kannoistamme tänään. Itsellenne, itselleni eh, eilen oli tämän päivän keskustelusta hiukan epäselvyyttä, koska luulin, että puhumme vain oikeudellisen yksikön huomioista, mutta ymmärrän nyt, että voimme puhua koko tästä asiakokonaisuudesta. Näin ehkä voisin nostaa esiin nelisen kohtaa, jotka ovat itselleni tärkeitä ja joihin tulevaisuudessa aivan varmasti tulemme palaamaan. Ensinnäkin tämän vähimmäiskoulutusvaatimuksen pidentäminen 10-12. Tämähän on täällä artiklassa. Ymmärrän kyllä komission kantaa Oikeudellinen yksikköhän on todennut, että tällä hetkellä 24-27 jäsenvaltiosta 12 vuotta on peruskoulutuksen pituus. Ja kysyisinkin komissiolta, mitkä nämä kolme jäsenvaltiota sitten ovat, jotka eivät vielä tämän 12 vuoden peruskoulutuksen pohjalta toimia, jos komissio myös tietäisi, että mistä syystä näin on näissä kolmessa jäsenvaltiossa ja mitä ongelmia niille voisi syntyä siinä vaiheessa, että peruskoulutuksen vähimmäispituutta pidennetään. Kysyisin komissiolta, mikä sen arvio on ja onko komissiolla ehkä joka lisätietoja tästä asiasta. Sitten tämä ammattikortti. Kuulemistilaisuudessa siitäkin keskusteltiin erittäin pitkään ja olen ymmärtänyt, että Siihen liittyy koko joukko kysymyksiä ja huolenaiheita myös siitä, että tämänlaista korttia ei koskaan voida ottaa käyttöön itse asiassa sen tunnustamisen sijaan. Ja tietenkin sitten myös sen mukana tuomat kustannukset. Kuulemistilaisuudessa juuri tämä huolenaihe nousi erityisesti esiin. Kolmanneksi, ja tästäkin keskusteltiin kuulemistilaisuudessa, puhuttiin tästä osittaisesta tunnistamisesta. Sitä on hyvin vaikea määritellä, erityisesti juuri terveydenhoitoalan ammateissa. Ja juuri kuulemistilaisuudessa todettiin, että tämä osittainen tunnustaminen ja osallistuminen tietyn ammatin harjoittamiseen jossakin maassa täytyy oikeastaan käsitellä varsin tapaus kohtaisesti ja tämä kyllä mielestäni toisi mukanaan koko joukon käytännön ongelmia. Näin ollen tällainen tun, osittainen tunnustaminen ei voi koskaan olla ensimmäinen vaihtoehto, vaan tulisi pyrkiä löytämään muita vaihtoehtoja ja tätä asiaa täytyykin katsoa vielä. Sitten vielä 53 artiklan kohta 19, nimittäin kielitaito. Onko edelleen tärkeää korostaa sitä, että lääkärin on välttämättä ammattia hyvin harjoittaakseen voitava viestiä potilaan kanssa ongelmitta. Tämähän nyt on jo kansainvälisestikin tunnustettu tosiasia ja myös esimerkiksi HAIM tapaus. Siinä tuomioistuin antoi hyvin selvästi päätöksen, jossa todettiin, että jotta ähm, tämä hammaslääkäri tässä tapauksessa äh, tai ylipäätään äh, ammatinharjoittaja harjoittaja tai tällainen hallinnollinen edustaja voisi hoitaa potilasta, niin hänen on voitava välttämättä tämän kanssa viestiä pakettia. Esimerkiksi Belgiassa ihan äh, laissa, joka määrittelee potilaan oikeuksia, puhutaan myös tästä kielikysymyksestä ja siitä, että hoitoalan henkilöstön on voitava todella viestiä potilaiden kanssa muun muassa Alankomaissa, käsittääkseni myös yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ainakin, pätevyyskokeiden lisäksi järjestetään ihan kielikokeita, eh, jotta voidaan nähdä, että maassa terveydenhoitoalan ammattia harjoittavat henkilöt todella ovat siihen täysin kykeneviä. Eli meidän täytyisi ehkä katsoa, minkälaisen ehdotuksen voimme tältä osin itse tehdä. No tässä nyt lyhyesti nämä minusta tärkeimmät esiin nostettavat seikat ja olen varma siitä, että e, yhteistyömme tulee sujumaan aivan mainiosti ja olen hyvin kiitollinen siitä, että Weisgerber on todella tarjonnut hyvin avointa yhteistyöstä. Kiitokset Frida Prepos ja viimeinen puhuja on sitten Pete Liise. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Anja Weisgerberille hänen puheenvuorostaan ja hänen tekemästään työstä se, mitä Anja sanoi, saa minun täyden tukeni. Kyseessä on hyvin tärkeä ehdotus ja meidän ympäristö, kansanterveys ja elintarviketurvallisuusvaliokunnassa täytyy erityisesti ottaa esiin nämä terveydenhoitoalan ammatit ja se, mitä myös oikeudellinen yksikkö on todennut, täytyy tässä jatkuvasti muistaa. Kysymys on vähimmäisharmonisoinnista. Kun me kuulimme tästä apteekkariesimerkistä, niin itse opiskelin lääketiedettä. En kuitenkaan farmasiaa, mutta meidän täytyisi ehkä tässä jo teoreettisten opintojen aikana saada mahdollisuus myös harjoitteluun, niin kuin tällä hetkellä ystävässä kuningaskunnassa ja Suomessa muun muassa tehdään, että tämä harjoittelu tapahtuu kautta opintojen tulisi nyt poistaa komission mukaan. Tätä minä en ymmärrä ollenkaan, en läheisyysperiaatteen huomioon ottaen, mutta en muutenkaan. Jos kyse olisi laadullisista puitteista, asiaan toki tulisi tarttua, mutta voisiko joku todella selittää minulle, että miten Suomen, Ruotsin ja yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmä nyt olisi osoittautunut jotenkin puutteelliseksi, kun harjoittelua ei toteuteta yksin omaan opintojen lopussa, vaan koko opintojen ajan. Päinvastoin mielestäni tämä vaikuttaa paljon paremmalta järjestelmältä. Sitten mitä Anja sanoi tästä varhaisen varoituksen järjestelmästä, jos lääkäri joko menettää tai on uh-, uhassa menettää ja siksi luopuu vapaaehtoisesti lääkärin luvastaan, niin tästä täytyisi saada varoitettua muita. Esimerkiksi meillä on vastikäinen esimerkki elästä hollantilaisesta lääkäristä, joka menetti lääkärin toimilupansa Hollannissa, mutta toimii minun vaalipiirissäni ja teidän vaalipiirissänne täysin vapaasti. Kyllä tiedonvaihtoa täytyy vahvistaa ja siltä osin komission ehdotus on oikein hyvä. Niin kuin Anjalla minullakin on ongelmia sen suhteen, että että määräaikojen päättymisen jälkeen voi tapahtua tällainen automaatti, automaattinen tunnustaminen. Joskus pari-kolme ylimääräistä päivää tarvitaan ja ei pelkästään ajanpuutteen vuoksi voi näitä ihmisiä päästä potilaiden kippuun tarkastamatta. Sitten vielä kätilöistä. Täytyy sanoa selvästi, että kyse on siis vähimmäisharmonisoinnista. Jos Italiassa kyse on 13 vuodesta, hyvä niin. Ei meidän varmaankaan Euroopassa täydy italialaisille määritellä, että täytyy olla lyhyempi koulutus 12 tai 10 vuotta esimerkiksi. Kun ajatellaan vaikkapa Saksaa, Saksassa on mahdollisuus 10 vuoden peruskoulutuksen jälkeen siirtyä esimerkiksi kätilökoulutukseen. Minä olen sitä mieltä, että ei elämä siitä todistuksen saamisesta ala. Minä olen tavannut koko joukon terveysalan ammattilaisia, kuten esimerkiksi kätilöitä urani aikana jotka ovat olleet erittäin päteviä, vaikka eivät ylioppilaita ole olleetkaan. Eikä varmastikaan hoidon laatu kärsi siitä, että henkilöllä ei ole ylioppilastaustaa. Jos ajatellaan nyt jotakuta, vaikkapa luksemburgilaista sairaanhoitajaa, joka siirtyy toiseen maahan työhön, niin on hyvin vaikea kuvitella, että hän olisi jotenkin epäpätevä vain siksi, että ei ole ylioppilaaksi kirjoittanut aikoinaan. Eli minä olen sitä mieltä, että esimerkiksi perushoitajat, joilla on hyvin lyhyt koulutus tai joilla ei ole ollenkaan koulutusta, jotka päästetään näin vaan potilaita hoitamaan. Tästähän on esimerkiksi yhdistyneestä kuningaskunnasta raportti, jossa todetaan, että tämä on saattanut aiheuttaa ongelmia yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ihmiset, ovat täysin, heillä ei ole mitään pätevöitymistä, eikä minun mielestäni tällaista nyt tule lähteä ajamaan kaikkialla Euroopassa, joten tältä osin mielestäni komission ehdotusta tulisi korjata. Ja pyytäisinkin, että Anja Weisgerber tekee ihan tarkan ehdotuksen siitä, että ne jäsenvaltiot, joilla lähtötaso on korkeampi, että niitä ei pakoteta sitä laskemaan, mutta että jätetään eh, mahdollisuus eh, suuntautua koulutuksen eh, laadun kautta eikä peruskoulutuksen laadun. Ja näin varmasti kaikki voimme hyväksyä tämän. Kiitokset, Pete Liise. Tosiaan tämä tohtori kuolema. Tämä hollantilainen lääkäri, joka tuli meidän vaalipiireihimme rajan yli, on meidän yhteinen ongelmamme ja tämä on paikallisesti kyllä aiheuttanut hyvin paljon huolta eh, ja myös lehtikirjoittelua sitä, että voi vaan siirtyä rajan yli eh, lääkärin luvan menetettyään ja jatkaa niin kuin ei mitään. Mitä tulee ylipäätään hoitoalaan ja sen koulutukseen, niin oikeudellinen yksikkö on paikalla. Minä tulen itse jäsenvaltiosta Saksa. Ja haluaisin kuulla oikeudelliselta yksiköltä, kun katsotaan komission ehdotusta tällaisenaan. Onko Saksassa jatkossakin tältä pohjalta mahdollisuus hankkia hoitoalan koulutus, vaikka ei aiokkaan toimia toisessa jäsenvaltiossa, koska nyt hänen ehdotus ei tältä vaikuta. Eli voitteko vastata minulle kyllä tai ei. Joten nyt oikeudellinen yksikkö saa mielellään puheenvuoron ja oikeudellisen yksikön jälkeen komissio. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia. Käsityksemme on, että sitten kun nämä vähimmäiskorotusvaatimukset on täytetty, koulutuksen voi hankkia Saksassa ja sitten mennä muualle. Mutta asia on niin, että jos tämä harmonisoinnin taso nostetaan 12 vuoteen, niin Saksa, Saksassa mikään kahden liitteessä viisi mainittu ammatti sairaanhoitaja, kätilö, lääkäri Evosista tehdä sitä ää, liitteen viisi lista on ehdollistettu si- sillä, että täytyy väittää tätä nämä lähennetyt vaatimukset. Jos vaatimuksena pysyy kymmenen vuotta koulua, niin nyky-Saksan tilanne voi jatkoa jos koordinoitu koulutusvaatimus nostaa 12 vuoteen, ei enää voi olla mahdollista meidän käsityksen mukaan Saksan tapauksessa ää, sairaanhoitajat ja kätilöt eivät voi enää näin toimia liitteen viisi mukaisesti. Kiitos tästä hyvin tarkasta vastauksesta ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja voitte vastata kollegojen kysymyksiin ja huomioihin. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos, että saimme mahdollisuuden puhua täällä ja vastata näihin hyvin kiinnostaviin keskusteluihin, joita ehdotuksesta me on käyty. Haluaisin sitä neljä kommenttia asiasta, jotka on todettu. Ensimmäinen liittyy nykydirektiivin sääntöjen muuttamiseen, mitä tulee näihin seitsemän sektorisena ammattiin, jotka Stilja mainitsi. Me halusimme päivittää tätä, koska halusimme ottaa huomioon muutokset direktiivin hyväksymisen jälkeen – Olemme laajalti kuulleet kaikkia sidosryhmiä, parlamentin jäseniä, julkishallintoa. Tämän ehdotukset heijastavat keskustelujamme. Olemme yrittäneet ottaa huomioon kehitykset EU:ssa ja kansainvälisesti ja myös sen, mikä, mitä tapahtuu kentällä. Ja siksi jossakin tapauksessa, esimerkiksi lääkärin tapauksessa, ehdotimme oppivuosien vähentämistä, mutta taas tehdä kumulatiiviset tunnit pakolliseksi. Jossakin tapauksessa emme tehneet mitään muutoksia. Oli yksi ammatti, josta tänään on keskusteltu, sairaanhoitajat. Pari sanaa siitä. Miksi ehdotimme oppivuosien lisäämistä 10-12? Koska haluamme päivittää tätä kansainvälisten kehitystä mukaisesti maailman terveysjärjestö esimerkiksi ehdottaa, että vähimmäiskoulutus ennen kuin sairaanhoitajat aloittavat sairaanhoitajakoulutukseen olisi, on 12 vuotta. Täällä oli kommentti, kysymys missä jäsenmaissa olisi vähemmät vaatimukset? Itävalta, Luxemburg ja Saksa. Itävalta harkitsee päivittämistä 12 vuoteen. Ehdotuksen tehtäessä me ymmärsimme ja ymmärrämme, että tuolla on vaikutus, suora tai epäsuora vaikutus koulutukseen ja terveysjärjestelmään ja siksi ehdotuksessa tämä 12 vuotta tai vastaava. Ideamme oli, että jäsenmailla on erilaisia koulutusjärjestelmiä, tällaisia duaalijärjestelmiä, ei-duaalijärjestelmiä, erilaisia terveysjärjestelmiä. Haluaisimme varmistaa, että ehdotus ei ole joustamaton, eli 12 vuotta tai vastaava. Ymmärrämme, että nyt keskustellaan jäsenmaiden ja parlamentin jäsenten kanssa ja valikuntien kanssa – Näemme, että tämä voidaan väärin tulkita. Tai voi olla vaikeuksia sen suhteen, miten tämä vastaavuus määritellään tai miten löytyy toimiva vaihtoehto. Olemme tässä vaiheessa avoimia keskustelulle, että löydämme hyväksyttävän ratkaisun. Ratkaisun täytyy olla toimiva, mutta myös täytäntöön pantava, toteutettava. nyt pitäisi välttää ää, esteiden luomista sinne, missä esteitä ei tällä hetkellä ole. Pyrimme varmistamaan, että sairaanhoitajia koulutetaan tavalla, joka heistä nykykäytäntöä, mutta olemme valmiita keskustelemaan siitä, miten parhain tämä saavutetaan, ja tekisimme tämän lähikuukausina parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa ja olen vakuuttanut, että löydämme toimivan hyväksyttävän ratkaisun. Tämä näistä sektorikohtaisista ammateista. Ja sitten no, tässä oli kommentti, joka liittyy tähän EUn äh, ammattiharjoittajan korttiin, takarajoihin ja automaattiseen hyväksyntään. Tämä on meille tärkeä kysymys, koska Euroopan ammattikortin idea on, kuten esittely selkeästi totesi, sehän on helpottaa ja nopeuttaa hyväksymistä, tunnustamista. Takarajan suhteen kaksi kommenttia. Ne täytyy lähestymistavassa ottaa huomioon. Ensiksikin takarajat täytyy nähdä kokonaisuudessaan. Kaikki takarajat kokonaisuudessaan. Puhumme prosessista, jolla on alku ja loppu. Ja toinen, kenties tärkeämpi, mutta ei tässä tällä hetkellä näkyvämpi, on se, että Euroopan ammattikortti tulee olemaan suljettu järjestelmä, se tulee olemaan ammattikohtainen. Ja kaikissa jäsenvaltioissa tiedetään, mikä viranomainen on toimivaltainen. Keskenään kykenevät elektronisesti viestimään tämän IMA-järjestelmän kautta. Emme siis puhu nykyjärjestelmästä, jossa on joukko viranomaisia, eivätkä he tiedä, kuka on vastuussa toisessa jäsenvaltiossa, joten viivästyksiä on paljon, seurataan ja huovataan, yritetään saada tietoa. Puhumme suljetusta järjestelmästä, jossa kaikki asiakirjat ja ehdot tiedetään alun perin. Viranomaiset tietävät vastapuolensa. Jätän yhteydet viranomaisten kanssa ja kirjeenvaihto hakijan kanssa on paljon vartaviivaisempaa. Ja tämä on tärkeää, että pitää mielessä, kun pohditaan, ovatko takarajat kohtuullisia. Mitä tulee implisiittiseen hyväksyntään, tässä puhutaan ammattipätevyyden tunnistamisesta, mutta ei ammatin harjoittamisen luvan myöntämistä. Voitte saada ammattipätevyyden tunnistamista, mutta se ei automaattisesti merkitse, että on oikeus harjoittaa ammattia. Kaikissa jäsenmaissa, joissa on lisävaatimuksia ammattipätevyyden jälkeen ammatin harjoittamisen luvan saavuttamiseksi, tämä tulee jatkumaan. Ja sitten tässä on tämä implisiittisyys, joka liittyy siihen, että viranomainen ei ole ajoissa vastannut. Ja sitten osittainen ammattiin pääsy. Meillä on tuomioistuimen päätös ensinnäkin. Yritimme ottaa huomioon sen, mitä tuomioistuin sanoi siitä, mitä, mikä laki tällä hetkellä on, luodaksemme oikeusvarmuutta kaikille – kiinnostuneille osapuolille ja hallinnolle. Mutta mikä on tärkeää, tärkeää ja mitä täytyy miettiä paremmin, kun neuvottelut jatkuvat, osittaisen pääsyn pitäisi olla seurausta hakemuksesta täyteen ammatin pääsyyn. Jos täysi ammattiin pääsy ei ole mahdollista, niin sitten osittainen pääsy olisi Eli ammatinharjoittaja ei ensin pyydä asittaista pääsyä, vaan se on seurausta prosessista, josta useammasta syystä täysin ammattiin pääsy ei ole mahdollista. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun pohtii, miten asiaa parhaiten lähestyy mietinnössä. Neljäs kysymys, kielikokeet. Tämä on tärkeä kysymys. Meidän mielestä jo nikin direktiivissä on selkeää, että ammatin harjoittelu täytyy olla kielitaito ammatin harjoittamiseksi. Ei siis mitä tahansa kielitaitoja, vaan kielitaidon täytyy vastata ammatin vaatimuksia. Tämä on jo direktiivissä. Ja jos velvoite on olemassa, implisiittisesti on joku valvomassa sitä ja sen noudattamista. Herätyksessä me varmistamme, että tämä tulee selväksi. Ja ehdotamme jotakin askelia, joiden avulla hallinto voi täyttää tämän vaatimuksen. Tästä pitää keskustella lisää. Toivottavasti löydämme hyvän kompromissin. Mutta painottaisin kuitenkin, että haluamme välttää tuplatestausta. Eli kun ammattiharjoittaja hakee pääsyä ammattiin, että viranomainen ja työnantaja testaavat, jossa on se kaksinkertainen testaus. Sitä täytyy välttää. Eli kielitestin pitäisi olla tunnustamisprosessin osa, vaan ammatin harjoittamisen sen tarvittavan luvan myöntämisen osa. Ja siksi te- testauksen pitäisi myös tapahtua vain kerran. Ja lopuksi keskustelemme valiokuntanne kanssa mielellämme ja jäsenten kanssa kahdenvälisesti kaikista kysymyksistä, mitä teillä on. Loppujen lopuksi prosessin täytyy tuottaa jotain, joka on kansalaisille erittäin hyödyllistä ja hallinnolle. Kiitos. Vielen Dank für die Erläuterung durch die Kommission. Und bevor ich der Ähm, No niin, kiito, kiitoksia äh, komissiolle ja ennen kuin äh, esittelijä saa puheenvuoron, toivotan tervetulleeksi kalabrialaiset äh, vieraamme, jotka ovat Mario Pirillon vieraina. Lämpimästi tervetuloa sitä, että olette tulleet vieraaksemme. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä Weisgerber, olkaa hyvä. Ähm, kiitos paljon, kiitos hyvästä Keskustelusta yhteenvedonomaisesti voidaan kai sanoa, että komission ehdotuksessa on myönteisiä seikkoja, joita täysin voin tukea. Ehkä yhdessä komission kanssa voisimme muutamassa kohdassa ehkä vielä täsmentää ja parantaa. Joka tapauksessa ennakkovaroitusjärjestelmä on erittäin hyvä, samoin kuin kielitaidon testaaminen, sen pitää vain käytännössä toteutua. Myös osittainen pääsy, siinä pitää ottaa huomioon tarkkaan kyseinen ala. Ja sitten päimäsvaatimusten lisäämisestä haluaisin sanoa sairaanhoitajien osalta vain, että tämähän ei johda siihen, että jos on vähemmäisvaatimus vähintään 10 vuotta, tämä ei johda siihen, että muiden jäsenvaltioiden on laskettava tuohon 10 vuoteen, vaan ne voivat pitää kiinni omasta järjestelmästään, mutta jos yleisesti päätetään 12 vuodesta, korotetaan sitä, niin ne jäsenvaltiot, joissa on hyvin toimivat tuolit, koulutusjärjestelmät, jossa vaatimuksena on 10 vuotta, niin joutuvat purkamaan tämän koulutusjärjestelmänsä lopulta. Ja oikeastaan tämä on sellainen koulutusjärjestelmä, jota kannattaisi enemmänkin viedä muihin jäsenvaltioihin. Tärkeää oli se, mitä komissio sanoi, että ehdotuksen pitäisi johtaa siihen, että estetään koulutusta. Se olisi kyllä kielteinen seikka niille jäsenvaltioille, joissa ei 12 vuoden oppivelvollisuutta olisi peruskoulutusta. Nyt on jo puhuttu tuosta vastaavuudesta. Ehkä sitä kautta voitaisiin löytää kompromissi, jos tarkemmin sitä tutkitaan. Eli vähimmäisvaatimus tai rinnakkainen järjestelmä niin, että jokainen jäsenvaltio voi pitää kiinni omasta Se syö, että joidenkin koulutus vuosien määrä on lisättävä. Tämä ei ole selvää, ei komission esityksestä tai kollega Brepolsin. En tiedä, miksi tässä pitää juuri peruskoulutusvuosien lukumäärää lisätä. Jatkokeskustelut ovat varmasti paikallaan. Jos avoimesti tehdään yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, voimme varmasti edetä, koska monilta osin voimme saada hyvän kompromissin aikaiseksi. Tässä pitää vain enemmän yhteistyötä. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank. Kiitos teille, Anja Väiskevä, näistä loppuhuomioista. Menettely on sellainen, että 18. syyskuuta keskustellaan täällä ympäristövaliokunnassa tästä lausuntoluonnoksesta ja 20. syyskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja täällä envivaliokunnassa äänestetään 10 lokakuuta. Ja vastuuvaliokunta, sisämarkkinavaliokunta äänestää 17. lokakuuta aika tiukka aikataulu välissä vielä kesätaukokin. Erittäin kiinnostava ehdotus. Kyse on terveydestä, hoidosta, ja korkeimmista mahdollisista standardeista kaikilla aloilla. Sydämestä kiitokset tästä keskustelusta ja kiitos kaikille kollegoille, jotka osallistuivat. Seuraava kokous pidetään 20. 21. kesäkuuta täällä Brysselissä. Hyvää ruokahalua kaikille ja nähdään taas ensi viikolla.